on aiheena. Edustaja Isabel Toma saa ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kotoma. Edustaja Toma. Hetkinen vain. Meine Damen und Herren, ich... Hyvät naiset herrat, pyytäisin hiljaisuuden mallitessa ja mahdollisimman nopeasti poistumaan istuntosalista. Frau Kollegin van Bremt und äh, hey. Hyvät kollegat, Lunacek. Edustaja Lunacek, istuutukaa vain, tai, tai no lähtekää ulos, mutta ottakaa kollegat van Bremt ja muut mukaan. So. Frau Thomas, Edustaja Toma. Euh, madame la commissaire, chers collègues. Arvoisa komission hyvät kollegat, Tänään olemme teknisen kysymyksen parissa. Kuitenkin se on erittäin tärkeää, mitä tulee toimintaohjelmien toteutukseen kun ajatellaan jaettua hallinnointia, niin kaikki ohjelmat kuuluvat tähän asiaan. 2014 300 ohjelmaa ei vieläkään ollut saanut hyväksyntää tai lähes, ja eivät voi hyötyä artikla 13 artiklan mukaisista varainsiirtomahdollisuudesta. Kaikki jäsenvaltiot, kaikki tämä koskee kaikki, on, on yli 20 miljardista eurosta, jotka menettäisiin ilman tätä tarkistusta. Joidenkin valtioiden kohdalla tämä on aivan olennaista saada näitä sitoumusmäärärahoja. Joitakin esimerkkejä, Tsekin tasavalta 99,6 prosenttia menetettäisiin, 80 prosenttia Romanin kohdalla, 60 prosenttia Espanjan kohdalla, yli 50 prosenttia menetettäisiin Yhdistyneen kuningaskunnan kohdalla. Onneksi toiseksi 19 artiklan monivuotisessa rahoituskehyksessä mahdollista sen, että voidaan tehdä tällainen muutos toukokuun alkuun mennessä ja siirtää 2014 määrärahoja tähän vuoteen, kun näitä ohjelmia hyväksytään. Näistä kaikista syistä te varmasti ymmärrätte, että suhtaudumme myönteisesti tähän tarkastukseen, jota me ehdotamme. Kun ajatellaan kuitenkin alueellista vaikutusta, tämähän koskee kaikkia maita ja kyseessä ovat huomattavat summat. Tämä tarkistus, joka oli ennakoitavissa, voidaan lisätä siihen, että budjettimme ei todellakaan toimi. Se on huolestuttavaa. Ensinnäkin tämä tilanne jälleen kerran tuo esille, ovatko budjettipäätöksemme vilpittömiä, rehellisiä, koska silloin kun näitä päätöksiä tehdään, me olimme jo myöhässä ja me tiesimme tämän. Toiseksi mitä tulee krooniseen investointivajeeseen Euroopassa, tällainen viivästyminen rakennerahastojen kohdalla, joka vielä liittyy toimintaohjelmien toteutukseen, on vaikeasti hyväksyttävä asia ja viivästyttää investointeja alueilla. Kolmanneksi tämä vaikuttaa myös maksumäärärahoihin koska kokonaisia maksuja voitaisiin menettää samalla tavalla. Tämä lisää painetta maksumäärärahoihin rahoitus, monivuotisen rahoituskeskuksen loppuvaiheessa. Me tiedämme tämän lumipallovaikutuksen, kun näitä maksamatta laskuja vain kasvaa. Tässä on kyseessä EUn us, uskottavuus, kun näin monet hankkeet ovat budjetin mm, vankeina jotta tämä ongelma ei vielä pahenna maksukriisiä niin kuin nyt sen tunnemme tällä hetkellä, mutta huolimatta kuitenkin tämä voi vieläkin laajentaa tilannetta kauden lopussa ja olen todellakin tyytyväinen komission esittämästä julkilausumasta. Se on sitoutunut siihen, että käytettäisiin kaikkia mahdollista joustoa, jota löytyy MRKsta, jotta voidaan rajoittaa tarkistuksen vaikutuksia. Kuitenkin, arvoisa komission ja sen pelkään kovasti, että tämä jousto ei vielä riitä. Euroopan parlamentti jo ilmaisi pelkonsa kun vuonna kolmetoista tämä rahoituskehys ensimmäistä kertaa on laskenut summat ovat laskeneet ensimmäistä kertaa EUn historiassa. Se edelleen on riittämätön ja se ei sovellu tilanteeseen. Tähän liittyy tiettyjä budjettikysymyksiä ja kutsuisin näitä välttämättömäksi, välttämättömäksi tarkistuksista. Tämä ei ole tekninen tarkistus, niin kuin tänä, missä tänään on kyse, vaan poliittisesta muutoksesta on kyse. Tähän liittyy tämä e- Euroopan esirahasto, jousto, mahdollisuudet. Tässä lista, joka ei ole vielä täynnä koskien menopuolta, mutta me kaikki tiedämme täällä, että neuvoston budjetillinen vilpillisyys ja valo, surkeat vuosittaiset neuvottelut, kaikki saavat meidät ajattelemaan, minkälainen rakenne oikein on EUn talousarviossa. Tämän tarkistuksen muutoksen yhteydessä meillä on nyt historiallinen tilaisuus. En nyt viittaa tähän tekniseen äh, tarkistukseen, vaan tähän poliittiseen tarkistukseen odottaa meitä kohta. Tähän liittyy kolme tärkeää elementtiä. Ensinnäkin Euroopan kansalaiset ilmaisivat epäilynsä, jopa EUn hylkäämisensä viime Euroopan vaaleissa. Toisaalta tällainen kriisi vaatii meiltä toimintaa äh, suhdanteita vastaan. Ja tämä näkyy kaikessa keskustelussa, jota käydään esimerkiksi Kreikan poistumista eurosta. Sitten tietysti demokratinen keskustelu ja puhe, keskustelu poliittisesta vastuusta, sehän kuuluu, koskee myös meitä. Onko koskaan nähty sellaista parlamenttia, joka hyväksyy menot budjetissaan ilman, että miettii tulopuolta? Mielestäni tämä on hiukan maailma äh, päälaillaan. Tämä ei ole todellakaan vastuusta toimintaa tällä hetkellä jäsenvaltioiden maksuosuudet ovat 75 prosenttia unionin talousarviosta tilanne joka ruokkii tätä logiikkaa jota kutsutaan väärin muuten tällaiseksi oikean vastineen politiikaksi. Tämä lisää tätä rahoituskriisiä ja ennen kaikkea tämä tuhoaa solidaarisuutta kansalaisten ja Euroopan kansojen välillä. Se on kuitenkin äärimmäisen tärkeä sidostekijä yhteisissä hankkeissamme. En käytä ehkä koko puheaikaani, niin- mutta arvoisa komissaari, sen pitää ilmoittaa, että palataan omien varojen käyttöön ja pyritään korostamaan yhteisessä markkinoita ja tarvitaan myös yhteiskunnallisia yhteisiä hankkeita. Arvoisa komission jäsen, te vaaditte, että muutettaisiin monivuotisen rahoituskehystä kunnolla. Lisäisin vielä sen, että jaan komission näkemyksen asiasta olemme nyt käännöskohdassa EU-ssa ja kun ajatellaan kansallis- nationalismin ja populismin nousua, meillä ei ole varaa epäonnistua näissä kysymyksissä. Tämä tekninen revisio vaatii myös poliittista muutosta talousarvioon jo 2016. Voitte luottaa siihen, että parlamentti tukee tätä demokraattisesti, tässä asiassa. Odotamme teiltä nyt sitten ehdotuksia asian suhteen. Kiitoksia. Reole Fernandes. Fernandes. Muito obrigado, senhor presidente. Kiitoksia kovasti, puhemies. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission ja haluaisin ilmaista kiitokseni kaikki, kaikkia niitä kollegoita kohtaan, jotka jäivät tänne keskustelemaan tästä asiasta. Tässähän on kyse monivuotisen rahoituskehyksen MRKn muuttamisesta tai sitä koskevan asetuksen muuttamisesta. Budjettivaliokunnassa tätä asiaa on pohdiskeltu hyvinkin paljon. Tämä on myös poliittisesti tärkeä asia. Monivuotisen rahoituskehityksen tarkoitus on rahoittaa monivuotisia ohjelmia ja erityisesti sellaisia ohjelmia, joilla täytäntöön pannaan kohesiopolitiikkaa. Tämä rahoitus on äärimmäisen tärkeä Euroopan unionin toimien kannalta, erityisesti kun ajatellaan yhteistä maatalouspolitiikkaa, kohesio-ohjelmia – ja kalastuspolitiikkaa. Tämä on erittäin tärkeä asia ja kiireellinen asia. Alueiden toiminnalliset ohjelmat ja kohesio-ohjelmat, samoin kuin sosiaalirahastosta rahoitettavat ohjelmat, ähm, ansaitsevat tulla asianmukaisesti rahoitetuiksi. Nehän muuttuvat jatkuvasti. Meillä on lukuisia alueita Euroopan unionissa, jotka kattavat ö, merkittävän määrän yhteisön BKTstä. On alueita, joita pidetään edelleenkin vähemmän kehittyneinä alueina, ja kohesiorahaston rahoja tarvitaan tällaisen epäsymmetrisyyden vähentämiseksi on e- oleellista, että uusistakin ohjelmista, uusien ohjelmienkin avulla ähm, voidaan pönkittää näiden alueiden osaa, jotta niillekin saadaan kasvua ja työllisyyttä luotua. Näidenkin alueiden kehittyminen on äärimmäisen tärkeää esimerkiksi äh, älykkään yhteiskuntamme kehittämiseksi. On erittäin tärkeää, että että emme nyt menetä näitä resursseja, jotka kuitenkin tuovat merkittävää lisäarvoa koko Euroopan unionille. Tässä puhutaan siirroista, maksujen siirroista. Maksujen, rahojen, joiden tarkoitus on rahoittaa tärkeitä toimia. Ne rahat, jotka on korvamerkitty vuodelle 2015, ovat todella hyödyllisiä Euroopan unionin kannalta. Minua huolettaa myös maahanmuutto, turvapaikka- ja kotouttamisrahaston kohtalo. Sekin on nyt vaakalaudalla. Tämä siirto ja MFF monivuotisen rahoituskehityksen muutto muuttaminen mahdollistaisi sen, että 300 ohjelmaa voisivat toteutua ajallaan sen sijaan, että niitä lykättäisiin tai ähm, ne menisivät tyystin myttyyn. On selvää, että monivuotisen rahoituskehityksen täytyy olla joustava. Sitä täytyy voida muuttaa silloin ja tällöin. Ja sen täytyy voida ottaa huomioon äh, sellaiset muutokset kuin työttömyys, työllisyys, näitä rahoja tarvitaan myös Junckerin investointiohjelman toteuttamiseen, eli monivuotisen rahoituskehityksen täytyy olla joustava. On tärkeää, että ne budjettikohdat, jotka tässä ovat nyt kyseessä, että niistä voidaan saada juuri se raha, jota tarvitaankin kyseisten ohjelmien toteuttamiseksi. Eli toistan vielä, että monivuotinen rahoituskehitys tarvitsee joustavuutta. Euroopan unioni ja Euroopan kansalaiset tarvitsevat näitä rahoja. Kiitoksia, edustaja Fernandes. Seuraavaksi annan puheenvuoron Kristalina Georgievalle. Thank you, Mr. President. Kiitos, puhemies. Oikein sydämestä kiitokset esittelijöille. Kiitos edustajat Tomas ja Fernandes esititte hyvin tarkkaan, miten tärkeä tämä ehdotettu muutos on ajatellen eurooppalaista taloutta ja samalla, että on tärkeää, että päätös voidaan tehdä nopeasti. Euroopan komissiossa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa me olemme tehneet kaikkemme, jotta voisimme hyväksyä mahdollisimman monia ohjelmia vuonna 2013 ja korkeamman laatustandardin mukaan, ajatellen sitä, miten hyvin laatuisesti käytetään varoja. Me olemme olleet vuoropuhelussa jäsenvaltioiden kanssa jo ennen monivuotisten rahoituskehysten hyväksymistä. Ja voin sanoa tässä, että yhteisten ponnisteluiden kautta, jos ajatellaan, miten paljon aikaa on mennyt monivuotisen rahoituskehyksen aikana tällä kertaa, niin se on neljä kuukautta lyhyempi aika kuin viime kaudella. Mutta ponnisteluista riippumatta, kun neuvoston asetus hyväksyttiin niin myöhään monivuotisista rahoituskehyksistä 2014-2020 ja koska lainsäädäntötyössä tapahtui viiveitä valitettavasti, meillä oli kielteistä vaikutusta siitä, että 47 prosenttia ohjelmista jotka olisi voitu hyväksyä 2014. Tästä kärsivät 21,1 miljardia euroa tämä summa jo mainittiin. Joten kuusi kuukautta menetettiin tämän viive takia ja teknisessä sopeutuksessa esitämme vain, että käytettäisiin vähän joustoa, että kautta voitaisiin jatkaa ja tämä mahdollistaisi sen, että kuten artiklassa 19 monivuotisessa rahoituskehyksessä sanotaan, että käsiteltäisiin uudestaan asia ennen toukokuun ensimmäistä päivää 2015. Haluaisin esittää kolme asiaa lyhyesti. Komission henkilöstö tekee tiukasti töitä, jotta voitaisiin nopeuttaa hyväksyntäprosessia, jotta noin 16 miljardia vuodelle 2015 saataisiin ja loput, kuten on ehdotettu, hyväksyttäisiin vuonna 2016. Toiseksi me olemme todella arvostaneet kovasti sitä, että parlamentin budjettivaliokunta on suhtautunut hyvin vakavasti tähän kysymykseen ja tehnyt työtä erittäin nopeasti esittääkseen tällaisen päätöksen hyvin nopeasti ja esittelyiden tavoin toivon, että tämä hyväksytään. Molemmat puhujat puhuivat siitä, että on tärkeää käyttää joustoa, jonka puolesta parlamentti on taistellut, että voidaan sopeuttaa monivuotisia rahoituskehyksiä tulevina vuosina. Ja haluaisin vain muistuttaa meitä kaikkia siitä, että me olemme sitoutuneet puolivälin arviointiin, uudelleen tarkasteluun monivuotisten rahoituskehysten osalta. Ja komissio työstää vakavissaan ehdotusta aikanaan. Me hyvin ymmärrämme sen, miten tärkeää kaikessa työssä on toimia nopeasti, hyvälaatuisesti, jotta voimme tukea Euroopan taloutta, luoda lisää työpaikkoja ja tukea eurooppalaisten elämää näin. Joten tärkeää on tarkastella asioita ja huolehtia siitä, että rahaa menee niihin ohjelmiin, jotka luovat kasvumahdollisuuksia Euroopassa. Kiitos. Thank you very much for your speech. Kiitoksia kovasti tästä puheenvuorosta. Ja nyt regivaliokunnan nimissä puheenvuoron saa Bostinaru. Signor Presidente, Madame Commissioner. Kiitoksia puhemies, arvoisa komissionäisen. Käytän nyt romanien kieltä. multianual Kun tarkistetaan monivuotisen raho- kulutuskehystä. Se on aivan olennaisen tärkeää, jotta ei menettäisi vuoden 2014 määrärahoja. Tämä koskee monia eri rahastoja ja budjettivaroja, joita ei ole voitu käyttää, koska on ollut viivästymisiä tietyissä ohjelmissa. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan parlamentti tulee äänestämään selvästi tämän tarkastuksen puolesta. Komissio kohesiopolitiikkaa tämä viivästyminen koskee aivan erityisesti ja sitä koskevat summat ovat varsin suuria. Kun ajatellaan kyse mahdollisimman tehokkaasta investointipolitiikasta, meidän pitää ehdottomasti pystyä ratkaisemaan nämä ongelmat. Ei pidä menettää aikaa eh, yhtään enempää, jotta voidaan alkaa toimia mahdollisimman nopeasti. 2015 talousarviota pitää vielä muuttaa. Minä pyydän komissiolta ja jäsenvaltioita, jotta veisivät mahdollisimman nopeasti loppuun jäljellä olevat ohjelmat, jotta voidaan poistaa nämä viivästymiset. Vetoan myös komission, jotta se vakuuttaisi meille, että nämä viivästymiset ja myöhästymiset eivät jatku, eivätkä maksu rästit keränny enää vanhojen päälle, joka jo nyt jarruttaa niin paljon kohesiopolitiikkaa. La parola oli Buda. Nyt puheenvuoron saa Buda. Niin Puhemies, kiitoksia. 47 prosenttia operatiivisista ohjelmista ovat kaukana hyväksymisestä. Tämä on sellainen tilanne, jossa meidän täytyy kyllä miettiä to- ka- toisinkin kerran näitä byrokraattisia menettelyjä. On erittäin tärkeää, että kohdellaan, nimeno- otetaan prioriteettiasemaan, kohdellaan ensisijaisesti juuri näitä myöhässä olevia ohjelmia toimintaohjelmien maksamatta jäämien summien täytyy kuulua, osaa, kuulua tähän uudistukseen. Tässä on kyse sitoumuksista, jotka tulee siirtää ja joita ei ole käytetty tänä vuonna. On erittäin tärkeää, että myös edellytämme jäsenvaltiolta sitä, että ne käyttävät paremmin näitä varoja. Mm, on erittäin tärkeää, että sidottut määrärahat myöskin käytetään. Eli kun kukin osapuoli täyttää velvollisuutensa, niin se jo auttaa jonkin verran ja on tärkeää, että viivästyneet maksut saadaan maksettua ja tällaista kertymää ei voida sietää jatkossa. Kun ajatellaan vuotta 2015-2017, niin me olemme tässä pikkuhiljaa päättele- aloittamassa uusia ohjelmia ja kaikilla viivästyksillä saattaa olla erittäin ikäviä seuraamuksia, kun ajatellaan investointeja ja niiden toteuttamista. Ja, toteuttamista. ja tämä tietysti tekee hallaa lopulta Euroopan kansalaisille. Tarvitaan yhteistyötä ja repeyttä niin, että hyväksymättä olevat ohjelmat hyväksytään ja ne saavat rahoituksen. Kiitos. Al. Kiitoksia ja seuraavaksi Kardia Zabal. muchas gracias. Kiitoksia puhemies. Niin kuin täällä on sanottu, me keskustelimme muutoksesta MRKssa, joka on ratkaisevan tärkeää, että voidaan käyttää 21 miljardia euroa, jotka eri syistä eivät tulleet käytetyksi viime vuonna, se on siirretty tälle vuodelle. Mielestäni kukaan ei tällaista voi vastustaa ja kaikki olemme sopineet siitä, että tämä pitää hyväksyä nopeasti ja tässä on tärkeää se, että nämä ohjelmat pääsevät eteenpäin. Mutta haluaisin kuitenkin keskittyä siihen, mitä tapahtuu maksamäärärahoille, ei vain tämän muutoksen yhteydessä, vaan mitä, sitten kun siirretään maksuja kauden loppuun puolelle, koska kun nyt keskustelemme komission kanssa maksumäärärahoista ja maksamattomista laskuista ja tästä tilanteesta on selvää, että tiedot, jotka meillä on annettu, niin näyttää siltä, että mitä tulee aikaisempaan rahoituskehykseen, niin tässä tilanne vakautuisi, mutta ikävä kyllä näitä maksuja jää erityisesti kauden loppuun ja juuri kun tässä muutetaan monelta rahoituskeskusta ja ohjelmat ovat myöhästyneitä, niin siksi kauden lopussa tulee enemmän maksuja, mutta tämä johtuu myös siitä, että me olemme joutuneet kaksituhatta vuonna käyttämään määrärahoja, jotka oli tarkoitus käyttää vaalikauden lopulla niin piti maksaa sillä 2014 maksua, joten tämän tarkistuksen yhteydessä toivomme, että tätä kautta Euroopan komissio ottaa tämän huomioon ja voi myöntää riittäviä määrärahoja, jotta ei näin valitettava tilanne enää pääse syntymään. Kiitos. Honorevoli Kuzmiuk. Seuraavaksi Kuzmiuk. Dziękuję panie przewodniczący, panie przewodniczący, pani komisarz. Kiitos paljon puhemies. Arvoisa komission jäsen. Me puhumme nyt monivuotisista rahoituskehyksistä ja monista ohjelmista, jotka liittyvät kohesiopolitiikkaan, rakennepolitiikkaan, ja tässä tarvitaan hyväksyntää. 300 ohjelmaa on lykättynä kaikissa jäsenvaltioissa ja siksi meidän täytyy nyt työstää uudestaan monivuotisia rahoituspuitteita tuleville vuosille. oikaisema talousarvioesitys 2 vuodelle 2015 mahdollistaisi, että siirretään miljardi se tulevalle vuodelle 2016-2020 voidaan näin tiettyjä maksuja toteuttaa. Haluaisin esittää toiveeni. Toivon, että nämä ohjelmat nyt todella voidaan täytäntöönpanna ja puolivälin arvioinnin yhteydessä vuonna 2016 toivon, ettei lähdetä leikkaamaan näitä maksuja. Kiitos. Uh, Madame la commissaire, monsieur Depre. Arvon komissari, hyvä puhemies. Ensinnäkin haluan uh, kiittää kahta esittelijää, Fernandesia ja Tomaa, erityisesti Fernandesia, koska hän on ollut uh, erittäin ahkera budjetti mietintöjen laatija, jopa hämmästyttävän ahkera. Niin. Raho, monivuotisen rahoituskehitystä koskeva artikla ää, 19 ää, on tässä keskustelun alle ja sen ansiosta ää, lukuisat ja lukuisat ää, rahoitus ää, toimet ovat mahdollisia. Tässä on kyse yhteisestä vastuusta jäsenvaltioiden ja EUn välillä. Olen aikaan, aika ihmeissäni tästä tavasta, jossa me yhtäkkiä pyyhimme pöydän, oli kyse sitten ohjelmista tai niiden rahoittamisesta. Tämähän tarkoittaa sitä, että kansalliset hallinnot joutuvat myöskin aloittamaan äh, äh, kaiken uudestaan. Eli täydellinen tabulla rasa joka seitsemäs äh, vuosi. Ja onhan se aika outoa, että par- uudella parlamentilla ei ole mitään sanaa sanottavanaan niille ohjelmille, jotka aiempi parlamentti on hyväksynyt. Emme me voi jatkaa tällä tavalla, koska se on huonoa hallintoa, eikä siinä kunnioiteta demokratiaa, joka kuitenkin on Euroopan parlamentin legimittien perusta. Honorevole Señor presidente, estimados... Puhemies, hyvät kollegat. nuorisotyöttömyys koskee lähes viittä miljoonaa ihmistä. Se on todella huolestuttava ilmiö ja vieläkin pahempi tilanne on Espanjassa. Siellä yli puolet nu- nuorista on ilman työtä ja 300 000 ihmistä on lähtenyt Espanjasta vuoden 2008 jälkeen he kokevat, että heillä ei ole tulevaisuutta. Kun näytän todella kurjaa tilannetta, joka on aiheutunut säästöpolitiikasta ja sopeutuksista ja tämä johtuu niin kansan puolesta kuin sosialisteistakin, kun näitä hetkistä monilta rahoituskeskusta sen muutosta, jota siirrettäisiin voimavaroja ja määrärahoja 2014 vuodelta niin kutsutusta nuorisotakuurahastosta eteenpäin. Se on hyvä uutinen kuitenkin, mutta tässä on kyse riittämättömästä toimenpiteestä, hyvät naiset ja herrat. Ei pidä pettää itseään, eikä, eikä meidän pitää pettää itseämme. Jälleen kerran edessä on tällainen kosmeettinen operaatio, jälleen kerran äh, toimitaan poliittisesti, joka ei johda laadukkaaseen nuorisotyöllisyyteen, johon liittyy myös ihmisten oikeuksia. Me haluaisimme, että tar- tarvittaisiin paljon enemmän eurooppalaisia ja kansallisia varoja, jotka käyttäisiin aivan erityisesti in- investointiohjelman julkisiin infrastruktuureihin, jotka hyödyttävät koko yhteiskuntaa ja synnyttäisivät el- solidaarista ta- <clears throat> sosiaalista taloutta. Thank you, Mr. President. Tarand. Kiitoksia puhemies. Muiden puhujien tapaan minäkin olen tyytyväinen siihen, että tällaista tarkistusta tapahtuu ja tämän meidän lainsäädännöllisen triangelimme pimeinkään nurkka, nimittäin neuvosto ei pane kapulaa rattaaseen. Ongelmia on näihin ohjelmiin liittynyt. Usein tulee paljon virheitä, kun EU-maat usein haluavat korostaa enemmän mahdollisimman suuren rahamäärän käyttöä kuin ohjelmien laatua, tulee virheitä ja ne ovat johtaneet siihen, että EUn varankäyttöä ei ole voitu varmentaa vuosiin. Komissio arkailee kontrolloimasta jäsenvaltioita liikaa poliittisista syistä, mm, eikä puutu siihen, että jäsenvaltioiden valvontajärjestelmät ovat usein riittämättömiä ja parlamentin täytyy sitten heristää sormea ja peräänkuuluttaa laadukasta varainkäyttöä, kun puhutaan yhteiseen vastuuseen kuuluvan tai yhteishallintoon kuuluvien ohjelmien toteuttamisesta. Ja nyt me haluamme, olemme tässä hyväksymässä uutta järjestelmää, joka ei ole välttämättä huono. Jos me saamme sellaisen laadunvalvontajärjestelmän, joka vo, jolla voitaisiin taata, että kaikki rahat, tai ainakin melkein, käytetään hyvin, niin se olisi vain hyvä asia. Olen hiukan huolissani kuitenkin siitä, että tärkeiden sitoumusten lykkääminen, 21 miljardiahan tässä on kyseessä, että se lisäisi entisestään painetta maksatusten tasossa. Sehän on nytkin jo aika tiukka. Ja tämä johtaisi myös siihen, että maksatusten määrä lisääntyisi myöhempinä vuosina. No, vi- vihreät tietysti tulevat tukemaan MFFn muuttamista ja liittyy sitten esittelijöiden, onnittelijoiden joukkoon. Seuraavaksi esittelijä Arnot, olkaa hyvä. Well, I hear you say in this chamber that... Kuulen, että täällä täysistunnossa sanotaan, että kukaan ei vastuta. No, minutkaan valittiinkin tänne esittämään eriävää kantaa, ja todella voin sanoa, että vastustamme tätä, koska me uskomme, että yhdistyneessä kuningaskunnassa voidaan käyttää varat paremmin alueiden eteen, kun että lähetetään varat ensin Brysseliin ja sieltä ne käytetään. Aluekehitysvaliokunta tukee kohesiorahastoa 30 prosenttia kokonaisbudjetista. Selkeisiin tavoitteisiin ei ole kuitenkaan päästy näin. On vaadittu liikaa varoja jäsenvaltioiden budjeteista ja näin ei päästä talouskriisistä. Kuulemme, että 20 miljardia sitoumuksista saattaa jäädä nyt tässä käyttämättä. Tämä palautetaan jäsenvaltioille takaisin veronmaksajille, joten kaikki eivät usko, että jokaisen kysymykseen vastauksen olisi oltava enemmän Eurooppaa. Honorable Marus. Seuraavaksi Marusi. There is a blue card for you. Ah, teille on sininen kortti. Haluatteko vastata? Please, you have the floor. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollegan siitä, että hyväksyi sinisen kortin pyyntön ja koska hän vastustaa kohesiopolitiikkaa ja uskoo, että se ei ole hyödyllistä, niin haluaisin kysyä häneltä, onko hän tietoinen siitä seikasta, että monissa maissa – Kohesiopolitiikan rahoitus on huomattavin osa investointeja ja näin myötä vaikutetaan siihen, että voidaan ratkaista talous- ja rahoituskriisi näissä maissa. Oletteko te tietoinen tästä faktasta? Well, to me it's very... No minusta asia on ihan yksinkertainen. Jos maana yhdistynyt kuningaskunta tai mikä muu tahansa maa lähettää rahaa Brysseliin ja sitten Bryssel lähettää rahat takaisin, niin samat tulokset tai paremmat voitaisiin saada näiden hankkeiden rahoittamisen kautta suoraan jäsenvaltiosta kansallisen hallituksen kautta, joka ymmärtää, mitä paikan päällä tapahtuu näissä maissa. Minusta tämä asia on ihan yksinkertainen. Marusik. Nyt edustaja Marusik, olkaa hyvä panie przewodniczący szanowni państwo! rozważamy bardzo często na komisji. arvoisa puhemies hyvät naiset ja herrat usein budjettivaliokunnassa nähdään miten varojen siirtoja halutaan toteuttaa budjetin kohdasta yhdestä kohdasta toiseen. Pidetään tätä hyvin teknisenä, mutta ei kyse ole siitä, että tämä olisi ainoastaan teknistä. Mä tässä on katsottava koko järjestelmä. Aivan väärin lähdetään siitä, että Euroopan unionin budjetti todella on suureksi eduksi jäsenvaltioissa. Tämä on ihan väärä teesi. Euroopan unionin budjetti on budjetti, jossa syntyy paljon kustannuksia myös EUsta. Jos jotain varoja ei ole käytetty, niin ei saada mitään aikaiseksi ja silloin tämä tulisi lykätä budjettivaraukseen. Ja sen tulisi vaikuttaa tulevaisuudessa siihen, että Euroopan unionin budjettia voidaan pienentää, koska se on taakka jäsenvaltioille. Tämä olisi parannus Euroopan unionissa. Kiitos. Kiitos. Pane předsedající vážená paní eh, vicekomisařko, vážené dámy, vážení Kiitos, Tämä ei ole ainoastaan tärkeä asia teknisenä sopeutuksena monivuotisen rahoituskehyksen osalta. Sitä tarvitaan, mutta tämä on myös tärkeä poliittinen viesti. Meidän on tiedostettava se, että Euroopan unionin kansalaiset seuraavat mitä me tekevät, katsovat, miten me reagoimme nykypäivän uhkiin, jotka liittyvät esimerkiksi sisäiseen turvallisuuteen. Komission jäsen on iloinen, että piditte sananne ja tulitte tänne tämän sopeutuksen kerran täysistuntoon ja olette valmiita viestimään riittävästi Euroopan parlamentin kanssa. Haluaisin mainita pari asiaa, jotka muuttuvat yhä tärkeämmäksi. Ensinnäkin siirtolaisuus- ja turvapaikkarahasto ja sisäisen turvallisuuden rahasto. Nyt nähdään paljon ongelmia. Laittomat maahanmuuttajat, laittomat turvapaikanhakijat, ISIS-järjestö ja niin edelleen. Olisin iloinen, jos nämä varat, jotka jäävät yli rakennerahastoista, voitaisiin ohjata juuri näille – politiikan aloille, koska pidän niitä erittäin tärkeinä. Tällaiseen työhön on löydettävä riittävästi varoja, kuten esimerkiksi kollega De Pre täällä sanoi. Näin tämä muutos varmasti saadaan hyvin läpi parlamentissa neuvostossa. Puhemies, niin todellakin tilanne on tällainen toistuva ja tämä osoittaa, että EU e toimii huonosti ja niin kuin Rova Thomas sanoi, tätä kautta voidaan kuvitella, miten voitaisiin parantaa rakenne- ja kohesiopolitiikan rahoittamista minä haluaisin, koska on nyt on tilaisuus, niin korostaisin sitä, kuinka tärkeää on tiedottaa enemmän kansalaisten suuntaan ja paikallisviranomaisten suuntaan, jotka harvoin saavat kunnollista oikeaa tietää siitä, miten EU vaikuttaa myönteisesti heidän alueellaan. Ja haluaisin muistuttaa kuinka tärkeä asia on alueelle, erityisesti elpymisen kohdalla. Viittaisin myös siihen, että pitäisi yksinkertaistaa menettelytapoja ja rakennepolitiikan yhteydessä näin, näin saataisiin luotettavuutta, sujuvuutta ja se aiheuttaisi sen, että paikallistoimijat enemmän hakisivat varoja rakennerahastoista. Mielestäni tämä on ehdoton välttämättömyys. Täytyy tehdä näistä rahoista helpommin lähestyttäviä niin, että ei jää tällaisia käyttämättömiä määrärahoja. Rakennerahastojen pitäisi nopeuttaa hankkeiden toteuttamista eikä olla mikään jarru. Kiitos. Monsieur le Kiitoksia puhemies. Kiitos arvon komissaari. Niin, asetus, jossa äh, asetetaan monivuotinen äh, kehys, äh, on tietysti asia, joka täytyy hyväksyä, mutta se osoittaa kuitenkin, kuinka monimutkaisia nämä meidän menettelymme ovat. Mm, meidän täytyisi todellakin hälyttää, soittaa hälytyskelloja kun näemme tämän jatkuvan vajeen ja kun näemme alijäämän ja jatkuvan, jatkuvasti pahenevan työttömyyden. Mm, tässä on kyse miljardien, 21 miljardin euron maksatusten viivästymisestä. On, näyttää siltä, että Euroopan unionissa ovat vallassa säännöt ja tästä tulee tällainen teknokraattinen hirviö. Meidän täytyy vaihtaa käytäntöjämme ja muuttaa asian hoitamista. Tässä on nyt kyse monivuotisen rahoituskehityksen muuttamisesta ja toivottavasti tässä samassa yhteydessä voimme välttää sellaisen tilanteen, että ettei meidän tarvitse esimerkiksi tehdä uhrauksia ähm, verkkojen Eurooppa-ohjelman tai 2020-strategian osalta. Zan. Seuraavaksi Zanni, olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia, puhemies. Me varmasti äh, voimme parantaa tämänhetkistä tilannetta. Meidän täytyy toimia niin, että ohjelmille korvamerkityt rahat voidaan hyväksyä, ei niin, ettei tule lisää viipeitä. En, ei vetele se, että Euroopan unionista tulee huono esimerkki. No, joka tapauksessa meidän, me halu, meidän täytyy puoltaa sitä, että että monivuotista rahoituskehitystä on joustavoitettava. Tässä on kyse monivuotisen rahoituskehityksen ensimmäisestä muuttamisesta ja Euroopan unionin täytyy tietenkin keskittyä siihen, että rahoja käytetään siihen, missä ne parhaiten auttavat luomaan kasvua ja työllisyyttä. On tärkeää, että rahat käytetään Ähm, rakentavalla tavalla, eikä niitä heitetä noin vain jonnekin, jossa ne katoavat. Erityisesti Italiassa äh, on käynyt niin, että rahat ovat hävinneet jonnekin muualle kuin missä niitä tarvittaisiin. Seuraavaksi Montel monivuotisen rahoituskehyksen muuttamisen tarkoituksena on siirtää aikaisemmilta vuosilta kaksikymmentäyksi miljardia maksumäärärahoja joita ei ole voitu käyttää viime vuonna. tämä on huomattava määrä budjetista. jos tässä onkin kyse teknisistä syystä, se kuitenkin paljastaa vakavasta ongelmasta, joka on todella hälyttävä. Haluaisin puhua vain erityisesti näistä maksamattomista laskuista, jotka vain lisääntyvät vuodesta toiseen. Tämä osoittaa, että toimimme täysin tehottomasti byrokraattisesti teknologisessa saatiin hiukan lisää. Kuitenkin maksamattomien laskujen määrä on yli 24 miljardia euroa ja 11 miljardia se oli 2011. Edelleenkin odotetaan näiden maksuja. Alueelliset yhteisöt tietenkin maksavat tämän laskun. Tämä on absurdi järjestelmä ja tämä on pelkkä hyppy tyhjyyteen ja tässä kestämättömällä tavalla rikottaisiin valtioiden suverenisuutta vastaan. Ainoa reaktio on, että annetaan jäsenvaltioiden itse päättää talousarviosta, ja miten käyttävät investointeja ja jakavat niitä. Kuitenkaan ei tässä ei pidä unohtaa sitä, että Ranska hyötyy vähän tästä järjestelmästä, koska se oli nettomaksaja EU budjettiin 9,4 miljardia euroa 2013 oli tämä summa. Kiitos seuraavaksi Muresan. Uh, Kiitos puhemies komission jäsen. Hyvät kollegat, totta kai minäkin pidän tervetulleena ehdotettua monivuotisten rahoituskehysten muuttamista ja varjoesittelijänä tuen myös lisätalousarviota kaksi. Tämä ei kuitenkaan ole muuta kuin ratkaisevan tärkeä mahdollisuus huolehtia sitä, että jäsenvaltiot eivät menetä EU-varoja, joita niille on alle allokoitu. Mutta se, että myöhään asetus hyväksyttiin ja asetus myös on johtanut siihen, että kumppanuussopimukset on hyväksytty myöhään ja tämä on johtanut viivästyksiin operationaalisten ohjelmien osalta. Nyt tietenkin meidän on toimittava, jotta varoja ei menetetä aivan oikein. Mutta tulevaisuudessa totta kai meidän on tehtävä enemmän, on vältettävä se, että seuraava monivuotisten rahoituskehysten asetus hyväksytään myöhään. Parlamentin pitäisi olla valmis tekemään oma työnsä. Tietenkin neuvoston myös pitäisi hoitaa omat tehtävänsä ja luotamme komission rooliin niin, että komissio neutraalisti huolehtii siitä, että seuraava asetus hyväksytään ajoissa. Erityisesti talouskriisin aikana, kun investointivaroja on liian vähän, on tärkeää, että ohjelmointiasiakirjat voidaan hyväksyä ajoissa, jotta voidaan täytäntöönpanna EU-politiikkaan. EUn välineet ovat tärkeitä investoinnin ja työpaikkojen luomisvälineitä. Ja näitä välineitä tarvitaan kiperästi nyt, kun työttömyys on niin korkealla tasolla. Emme tietenkään voi syyttää ainoastaan EUn toimielimiä näistä viiveistä. Jotkut jäsenvaltiot ovat osoittaneet, että toiminta on mahdollista. Oma maani Romania on edelleen jäljessä. Toivon, että erityisesti nettosaajamaat nopeasti hyväksyvät kaikki ohjelmat, jotta alkoidut EU-varat todella saadaan EUn kansalaisten eduksi käyttöön. Viimeinen seikka haluaisin kiittää huomioon on sitoumukset toisella puoliskolla yhteisissä kehyksissä. Toivomme, että komissio huolehtii ajoissa siitä, että sitoumukset hoidetaan myös toisella kaudella. Moody. And, uh, along with Kiitoksia. Kiitoksia muiden kollegoiden tapaan. Minäkin toivon, että tämä asia äänestetään läpi myöhemmin tänään. Nämä toiminnalliset ohjelmat ovat sellaisia, että eh, niissä on mukana todellisia ihmisiä. Minä tiedän tämän, koska omalla alueellani Konvolissa eh, on määrä saada 500 eh, miljoonaa EUn rahoituksena, mutta koska näistä ohjelmista ei ole onnistuttu sopimaan, niin nyt on todellinen uhka siitä, että rahoitus viivästyy ja se johtaa jopa työ, työpaikkojen menettämiseen. Tässä on, on siis kyse todellisten ihmisten kohtaloista. Tietyillä ohjelmilla on takarajat, esimerkiksi nuorisotyöllisyysaloitteella. Ja se, että näitä ohjelmia lykätään, saattaa johtaa siihen, että varojen käyttämiseen ei ole kovin paljon aikaa. Ja siksi olisi hyvä, jos saataisiin joustavuutta niin sitoumusten osalta kuin myös varojen käyttämisen osalta, koska on tärkeää, että ne käytetään viisaasti. Paunova. Paunova. Presidente. Puhemies, arvoisa komission hyvät kollegat, monivuotisen rahoituskehyksen muuttaminen, jotta vältettäisiin lisämyöhästykset, on tärkeä askel eteenpäin. Tämä keskustelu osoittaa olemme samaa mieltä Euroopan parlamentissa ja myös Euroopan komissiossa ymmärretään asia. Kun siirretään määrärahoja sillä olisi aivan ratkaiseva merkitys uudelle ohjelmakaudelle ja se liittyy läheisesti EUn toimiin, kun se pyrkii saamaan aika, saman aikaan kilpailukykyisemmän vauraamman talouden sopimus MRKsta 2014-2020 on viivästyttänyt kaikki kaikkia investointirahaston operaatioita. Tämä vaikuttaa kielteisesti jäsenvaltioiden kansantalouksiin ja Tähän liittyy huomattavia menetyksiä. Meidän pitää käyttää tehokkaasti eurooppalaisia voimavaroja kasvun ja työpaikkojen hyväksi. Kaikkien jäsenvaltioiden pitää voida toimia yhtäläisin mahdollisuuksin, mitä tulee EU myöntämään avustukseen. Tämän takia olen täysin samaa mieltä komissaari Georgievan kanssa siitä, että komission pitäisi olla läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa. Tämän myötä vaikuttaisi siihen, että voidaan onnistuneella tavalla toteuttaa ohjelmia ja käyttää kaikkia mahdollisia resursseja hyväksi alueiden ja jäsenvaltioiden tai niillä ei ole varaa enää menettää aikaa, vaan tarvitaan todellista avustusta tässä. Kotsolino. Si, è evidente che noi discutiamo. Niin on selvää, että tässä keskustellaan julkisten instituutioiden viivästyksistä, alueellisten, kansallisten ja unionin. Ja tämä on vaikuttanut ohjelmien toteuttamiseen, erityisesti kun ajatellaan rakennerahastoja ja kohesiopolitiikkaa. Tällä on tietysti vaikutusta näiden varojen käyttöön. Meillä on sekä sitoumusten että maksatusten osalta viivästyksiä ja siksi meidän täytyy tehdä yhteistyötä komission kanssa, jotta saamme ratkaistua kolme asiaa. Ensinnäkin täytyy nopeuttaa kansallisten ja alueellisten ohjelmien hyväksymistä. Täytyy kiinnittää enemmän huomiota näihin toimiin. Täytyy välttää sitä, että keskity, keskitetään ähm, rahat väärin niin, että tulee viipeitä. Ja kolmanneksi komission täytyy toimia. Komissiolla tulee, täytyy olla enemmän aloitekykyä, jotta se voisi antaa kannustimia kansallisille ja alueellisille viranomaisille. Ja ehkäpä lainsäädäntöäkin olisi syytä muuttaa, jotta ohje- rahoja voidaan käyttää paremmin hyväksi. Grazie, Presidente. Piotti. Kiitoksia. Tässä on kyse teknisestä muutoksesta, joka vaikuttaa myö, edellyttää myös tiettyjä poliittisia valintoja. Euroopan Mm, parlamentti on keskustellut näistä asioista jo viime lainsäädäntöalueella, on hyväksynyt näitä ohjelmia ja nyt meidän tehtävämme on pitää huoli siitä, että niitä, hyvä, niitä toteutettaisiin, mutta tällä hetkellä meillä on edessämme tilanne, jossa 21 miljardin rahat ovat jääneet käyttämättä, koska ohjelma on lykätty, niitä ei ole hyväksytty. Valitettavasti tervejärkeä, tervejärkeä ei enää tässä riitä. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että jokainen täyttää oman roolinsa. On tärkeää, että rahaa, rahaa voidaan käyttää ja kaikki se raha, joka on tarkoitettu eri poliitikkojen rakentamiseen ja eteenpäin viemiseen myös saadaan. Ähm, Italiassa tässä jokin aika sitten äh, eräs, äh, erä, eräs silta meni rikki tai sen pylväs meni rikki ja ministeri, jo kaikessa viisaudessaan totesi, että sitä osaa, joka meni rikki, ei korjata, vaan koko silta rakennetaan. Eli tällaiseenkin toimintaan tulisi kiinnittää huomiota. On tärkeää, että monivuotisen rahoituskehityksen muutos toteutetaan ja se tehdään nopeasti ja jatkossa ohjelmia pohditaan paljon huolellisemmin, ettei tule tällaisia Italian tapauksia uudestaan. Kiitos arvoisa puhemies, arvoisat kollegat Tämä on erittäin tärkeä asia ajatellen jäsenvaltioiden ohjelmien hyvää toteutumista. Monivuotisen rahoituskehyksen kautta on voitava saada johdonmukaista politiikkaa ja siksi tietyt summat, joita ei ole käytetty viime vuoden loppuun mennessä, 21 miljardia, on voitava nyt siirtää. Siksi uskoakseni kaikkien etujen mukaista on se, että tämä esitys hyväksytään, jotta kaikki varat, kaikkia operationaalisia ohjelmia varten saadaan käyttöön. Erityisen tärkeitä ovat sellaiset ohjelmat, jotka ovat mukana luomassa uusia työpaikkoja nuorille ja joiden kautta huolehditaan sosiaalisen kohesion vahvistamisesta. Haluaisin viitata myös siihen, että on välttämätöntä, että voidaan työstää ja sopeuttaa useita ohjelmia rahoituskehyksissä, koska kaikkia ohjelmia ei ole yhdistetty selkeästi siihen, mitä varoja voidaan käyttää tiettyihin operationaalisiin osiin. Eli tärkeää on huolehtia sosiaalisista Euroopasta. Kiitos. President, uh, Madam Commissioner. Puhemies, arvoisa komissio, hyvät kollegat kun tarkistamme rahoituskehystä se on tullut aivan välttämättömäksi johtuen kolmesta huomattavasta viipestä, jotka vaikuttavat MRK-asetus, joka koskee Euroopan rahastoja, ja kun hyväksyttiin operatiiv- toimintaohjelmia käytännössä 2015 vuoden aikana jäsenvaltioiden täytyy sitoa summia, jotka aiemmin tarkoitettiin kahdelle vuodelle 2015 ja 2015 on viimeinen vuosi, jotta voidaan käyttää kolmenvuotisohjelmakauden varoja. Kaikki tämä tarkoittaa sitä huomattavaa painost, painetta vastuuviranomaisille, jotta he täyttäisivät vaatimukset varojen käytöstä. Näin ollen huomattavaa lisääntymistä saattaa liittyä mahdollisiin rikkomuksiin joihin jäsenvaltiot helpostikin voivat syyllistyä. Jos todella halutaan suojella tehokkaasti EUn taloudellisia etuja, se lähtee liikkeelle siitä, että on tarpeeksi aikaa kunnolla valmistella ja täytäntöönpanna tarvittavia budjettisääntöjä ja asetuksia toimia niiden mukaisesti. Kiitos. Vogan. Uh, thank you, President. Uh, could I... Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää esittelijöitä tästä mietinnöstä. Mietinnössähän esittelijät korostavat sitä, että viime vuoteen mennessä vain pieni prosenttiosuus toiminnallisista ohjelmista oli hyväksytty. Olen iloinen vuodessani sanoa, että Walesissa me onnistuimme hyväksymään omat ohjelmamme viime vuoden marraskuussa ja me rahoitamme jo näitä hankkeita. Valitettavasti Englannissa näin ei ole, koska UK on hallitus on muuttanut hallinnointirakenteita ja toimintaohjelmat ovat edelleenkin siinä vaiheessa, että niistä ei ole sovittu mitään. Ja tällä on seuraamuksia, seuraamuksia niille, jotka haluavat soveltaa tai hakea uusia ohjelmia, ja myös niille, joilla on ole, olemassa olevia ohjelmia, joita halutaan jatkaa. Tällä on seuraamuksia niille, jotka tekevät työtä näiden hankkeiden parissa ja myös edunsaajienkin kannalta. Siksi on erittäin tärkeää, että tämä parlamentti myöhemmin tänään iltapäivällä hyväksyy nämä muutokset ja rahojen siirrot, jotta voimme alkaa rahoittaa hankkeita kaikkialla Euroopassa. Ja kehotan komissiota painostamaan jäsenvaltioita ja kehotan jäsenvaltioita itseään ryhtymään toimiin, voidakseen varmistaa sen, että toimintaohjelmista sovitaan niin pian kuin mahdollista. Kiitos. Seuraavaksi Sant. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Me esittämme, että lisäinvestointia tarvitaan, jotta talouskehitys olisi kestävää. Siksi on ikävää, että näin monet miljardit ovat jääneet käyttämättä edelliseltä vuodelta. Yli 21 miljardia euroa, kohesiorahasto, maatalousrahasto ja niin edelleen. Näitä rahastoja on käytetty tehottomasti. Jäsenvaltiotasolla tämä olisi voitu hoitaa paremmin. Menettelyt, joita käytetään tässä yhteydessä, eivät ole riittävän tehokkaita. Yhteisrahoitus usein haittaa täytäntöönpanoa. Liian usein ajatellaan, että sama malli sopii kaikille. Tietenkin tämä ongelma on ollut Euroopan unionissa alusta asti mukana, mutta olisi voinut toivoa, että tähän mennessä, jos ajatellaan talouskriisiä erityisesti, niin olisi löydetty – tehokkaita ratkaisuja siihen, että varat voitaisiin käyttää ajoissa ja tehokkaasti. Näin ei ole käynyt. Nyt on sellainen käsitys, että näihin hankeehdotuksiin liian tiukasti käytetään valtion tukisääntöjä. Hyviä toiveita on, mutta tuloksia ei ole saatu aikaiseksi. Praski. Praski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący Puhemies. Tämä suosta on herättänyt monenlaisia tuntemuksia. Toisaalta on hyvä, että emme hukkaa, menetä näitä varoja, koska tässä on viimeiset hetket käsillä, mutta kuitenkin olen huolissani siitä, että tähän tämän tyyppiseen tilanteeseen on päästy. Meidän pitäisi miettiä, miksi olemme tässä tilanteessa. Ja kysyisinkin komissaarilta, mitä on tapahtunut teidän toimistossanne? Onko tämä komission vika? Ja jos se on komission vika, niin voisiko komissio ratkaista ongelman osittain. Sitten toinen puoli kolikkoa, tietysti jäsenvaltiot, hekin kuuluvat tähän takia on synty, näiden takia on syntynyt myös viivästymisiä. Mitä jäsenvaltioiden kohdalla on tapahtunut? Olemme nähneet, että on tätä viivästystä ollut 2007-2011, joten viime vuonna tapahtui, mitä sitten tapahtui. Ja samoin Rova Georgieva, jo kymmenen vuotta meillä on kokemusta näistä kysymyksistä ja mielestäni nyt olisi hiukan ryht, aika ryhtyä tarvittaviin toimiin. 15 Niin, kiitoksia meillä. Meillä on nyt keskustelun alla siirto vuoden 2014 budjetista tämän vuoden budjettiin. Tämä on erittäin hyvä ehdotus ja se tulisi hyväksyä. On myös erittäin tärkeää, että komissio tekee yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa varmistaakseen sen, että kaikki monivuotisen rahoituskehyksen varat <clears throat> käytetään oikein. Ei kuitenkaan pidä höllentää otetta, koska jos me emme ryhdy näihin toimiin nyt, niin silloin tulemme tekemään hallaa koko monivuotiselle rahoituskehykselle. Ja se tarkoittaa sitä, että ne jäsenvaltiot, jotka tarvitsevat rahaa, jäävät ilman tärkeitä välttämättömiä investointeja. On tärkeää, että kaikki ohjelmat voidaan toteuttaa. No, Portugalissa meillä on ollut suuria viivästyksiä tiettyjen ohjelmien maksuissa. Meillä on esimerkiksi eh, Smart Europe-ohjelma tai teknologiaa koskeva ohjelma, ja eh, se on aiheuttanut pahoja viivästyksiä. No niin, nyt pääsemme Catch the Eye-menettelyyn. Annan puheenvuoron Petirille. Hvala lijepo gospodine eh, predsjedniče. Pozdravljam Kiitos puhemies. Minä haluaisin sanoa, että pidän tervetulleena komission julkilausumaa, että käytetään kaikkia mahdollisuuksia, jotta saadaan ohjelmat hyväksyttyä sen jälkeen, kun asetusta on muutettu monivuotisten rahoituskehysten osalta 2014-2020 varat, jotka siirretään – vuodelle 2015 alueellisen koheesion ja luonnonresurssien osalta on käytettävä näihin tarkoitusperiin juuri. Toivon, että nyt ei uudestaan muuteta monivuotisia rahoituskehyksiä niin, että näitä varoja alokoidaan toisaalle. Siksi uskomme, että tämä on hyvin kannustava ajatellen maaseudun kehittymistä, koska joissain jäsenvaltioissa ei ole vielä hyväksyttyä maaseudun kehittämisohjelmaa eikä ole voitu käyttää käyttää varoja maaseudun, maatalous- ja maaseudun kehittämisrahastosta. Kylien asukkaat ovat riippuvaisia tästä tuesta, koska on huolehdittava infrastruktuurista ja työllisyysmahdollisuuksista matkailun, turismin ja muiden toimien kautta, joita voidaan kylissä toteuttaa, jotta voidaan huolehtia kansalaisten tuloista. Kiitoksia puhemies. Minun mielestäni asetusluonnos neuvostolta, jolla muutettaisiin 2014-2020 MRK. siinä muodossa, kun parlamentti on sen hyväksynyt. Tämä on erittäin tärkeä askel ajatellen uutta ohjelmakautta kohesiopolitiikassa ja tätä kautta varmistamme, että kielteisesti tämä ei vaikuta Euroopan alueisiin, kaupunkeihin ja erityisesti kansalaisen nämä varat ovat äärimmäisen tärkeitä investointien kannalta. Siksi on olennaisen tärkeää, että me käytämme varoja mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti, jotta voidaan luoda työpaikkoja ja taloudellista kasvua, kun tarkistetaan monivuotista rahoituskehystä 2014-2020. Tässä on pyritty varmistamaan, että ohjelmat voivat jatkoa, vaikka ne on hyväksytty myöhäisemmässä vaiheessa kuin luultiin. Nyt on jo valtavia viivästymisiä. Meidän pitää varmistaa, että lisäesteitä ei enää ole. Euroopan komission täytyy tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa ja varmistaa, että hankkeet ovat laadukkaita ja pitäisi myös yksinkertaistaa menettelytapoja ja varmistaa, että kaikki resurssit käytetään mahdollisimman hyvin. Kiitos puhemies minestäni muutos monivuotisiin rahoituskehyksiin on hyväksyttävissä. 300 ohjelmaa rakennerastoista kaipaa tätä hyväksyntää. Näin ohjelmat saadaan toteutettua ja Euroopan unionin alueet saavat tukea. Näin saadaan tuettua kasvua ja työpaikkoja erityisesti eteläisessä Euroopassa, erityisesti Kreikassa, joka muuten on hyvin vaikeassa tilanteessa maaseudun kehittämisrahaston kautta voidaan myös auttaa viljelijöitä, jotka ovat kärsineet tulvista. Lisäksi voidaan välttää se, että kärsitään valtavasta pakolaisten tulvasta, ettei synnyt tällaista uutta Lampedusaa. On tärkeää, että ohjelmia nyt todella päästään toteuttamaan. Kreikka tarvitsee tätä tukea kipeästi. Jakovcic. Edustaja Jakovcic. Presidente, mada se ovdje naizgled... Puhemies, vaikka tämä on tekninen kysymys, niin myös laillinen tai juridinen, ja juridinen muutos, niin kuitenkin puhumme avain kysymyksestä poliittisesti ja mistä kysym- päätöksestä sitten on kyse. Tässä on kyse koko EUn uskottavuudesta. Me emme voi sallia sitä, että päädymme sellaiseen tilanteeseen, missä 21 miljardia sidottuja maksusitoumusmäärärahoja on myönnetty, mutta niitä ei makseta kuukausien eikä vuosiinkaan, koska ne, jotka uskovat Euroopan unioniin, jotka usein hakevat tätä rahoitusta, niin tällä tavalla menettävät luottamuksensa siihen, mitä me täällä teemme. Tämän takia minä tuen, mitä aikaisemmat puhujat ovat sanoneet, ja minä itse olen ollut mukana tässä ohjelmassa ja hankkeessa ja haluaisin teidän vedota siihen, että yksinkertaistettaisiin menettelytapoja. Kiitos puhemies. Tämä jousto on tärkeää, koska varat, joita ei ole käytetty vuonna 2014, voidaan siirtää eteenpäin. Mutta tämä kaikki oli ennakoitavissa jo ajatellen, miten pitkiä raskassoutuisia nämä hankkeet ovat. Erityisiä ongelmia on hakemusten esittämisen yhteydessä. tämä on otettava huomioon monivuotisissa rahoituskehyksissä, jotka ovat ristiriidassa koherentin politiikan kanssa – riittävästi varoja ole, jotta epätasapainotilanteesta päästäisiin eroon. Enkä myöskään ymmärrä sitä, että omista varoista tulevia varoja ei käytetä, jotta voitaisiin purkaa vajetta, joka on vain kasvamaan päin. Tämä asia pitäisi oikaista. Soltes. Seuraavaksi Soltes. Spoštovani predsedujoči, hvala za besedo. Arvoisa puhemies, kiitos. Uskoakseni tämän päivän keskustelusta käy selkeästi ilmi se, että tämä muutos joka tapauksessa hyväksytään. Uskoakseni komission ehdotusta on tuettava. Näin varat voidaan siirtää vuodelle 2015. Totta kai tässä on myös virheiden riski olemassa. Ja tilintarkastustuomioistuin on tarkastuksissaan jo viitannut siihen, että eurooppaisten varojen käytössä on ongelmia. Mutta suurin ongelma on tietenkin se, jos varoja ei ylipäätään käytetä, onko syynä sitten sääntöjen monimutkaisuus tai tehdyt virheet. Tämä on valtava haaste komissiolle. Komission on totta kai pidettävä lupauksensa. Tämä vaatii kuitenkin myös menettelyiden yksinkertaistamista. Emme voi saada ainoastaan byrokraattista vaan katsottava hankkeiden sisältöä ja katsoa syitä sille, miksi väärinkäytöksiä on tapahtunut. Tässä on puututtava asia ytimeen. Bien, c'est bien, alors euh, vous parlerez la prochaine. Aha, puhutte siis seuraavalla kerralla. Fran, Sulka saa puheenvuoron. Molto grazie, signor Presidente. I'd like to express... Kiitoksia. Haluaisin ilmaista tukeni äh, tälle ehdotukselle, jonka mukaan äh, MF MFF-asetusta muutettaisiin. Tällä ehdotuksella on myönteisiä seuraamuksia. Ähm, se on tälle meidän politiikallamme, joka on erittäin, kohesiopolitiikalle, joka on erittäin tärkeää elpymiselle. Kohesiopolitiikka tukee pk-yrityksiä, liike-elämää, luo kestäviä työpaikkoja, parantaa taitoja, taistelee köyhyyttä vastaan, antaa etäisille alueille laajakaistan, estää aivovuotoa, parantaa energiaa, tehokkuutta uusien energiamuotojen kautta ja rakentaa eri, eli erittäin tärkeitä energialinkkejä. Siksi on tärkeää, että näitä rahoja käytetään ajankohtaisesti, nopeasti ja niin, että voidaan luoda kasvoja ja työpaikkoja. Toivon, että nopea hyväksyminen, siis jäljellä olevien ohjelmien nopea hyväksyminen toteutuu nopeasti ja komission laskelmat osoittautuvat realistisiksi. Kiitoksia domnule președinte aș vrea să felicit raportorii în primul rând și munca. Kiitos arvoisa puhemies. Haluaisin kiittää esittelijöitä työstä, jota on tehty myös parlamentin valiokunnissa. Aivan välttämättä monivuotisia rahoituskehyksiä on muutettava. Jos äänestämme tämän puolesta, todella kannamme vastuumme tässä asiassa, mutta pallo on nyt komissiolla. Luultavasti tiedätte komission jäsen, mitä ongelmia meillä oli 2007-2013 liikaa byrokratiaa, korkeita kustannuksia, paljon viiveitä maksatusten yhteydessä. Olin Romanian hallituksessa tunne nämä ongelmat toiselta puolelta. Jos menettelyitä ei yksinkertaisteta, niin ensi vuonna ja kahden vuoden kuluttua meillä on vielä samat ongelmat. Investointirahaston pitäisi tuoda myönteisiä seikkoja mukanaan ja vähän tasoitella eroja alueiden välillä. En oikein ymmärrä, että sanotaan, että alueellisia kriteereitä ei voida käyttää. Tiedätte omasta maastanne, miten investointitarvetta on Maantieteellinen kriteeri pitäisi pitää myös mielessä. Pitäisi pohtia sitä, mitkä kriteerit varsinaisesti ovat tärkeitä, jotta voidaan valita alueet ja asiantuntijat, koska lopulta nämä varat, jotka tulevat veronmaksajilta, ovat olemassa siksi, että voidaan jakaa ne niin, että alueiden väliset erot saadaan tasattua. Olen esittänyt muutoksen toivon, että asiantuntijat saadaan parlamentaariseen valvontaan. Toivon, että tällä kaudella toimitaan paremmin. Georgieva, saatte puheenvuoron. Thank you very much. Uh, Kiitoksia puhemies. Kiitän kaikkia tänään puhuneita. Kiitän siitä, että tuitte myönteistä äänestystulosmahdollisuutta myöhemmin. Ottaisin neljä asiaa esille vastatakseni kysymyksenä ja kommentteihin, joita tuli komission suuntaan. Ensinnäkin, miten tämä vaikuttaa maksuihin meidän näkemyksemme on, että tämä pystytään hoitamaan, kun ajatellaan aikaisempia maksuprofiileja, mutta ennen kaikkea viittaan siihen seikkaan, että kun käsitellään tätä maksukriisiä, joka meillä on ollut, niin olemme kuitenkin tehneet varsin hyvää työtä jäsenvaltioiden kanssa. On saatu parempia ennusteita maksuaikataulusta. Voimme jäsenellä maksuja ennakoiva, ennakoitavammalla tavalla. Tuli esille kysymys, onko riskiä siitä, että maat eivät pystyisivät, pystyisi käyttämään näitä varoja N plus kolme sääntö pätee. sama tarkoittaa sitä, että vaikkakin sitoumuksia tehdään, niin on aikaa täytäntöönpanna ohjelmia, joita on hyväksytty ja itse asiassa aikaan oikeastaan kolme vuotta enemmän kuin monivuotisessa rahoituskehyksessä, joten tämä pitäisi olla mahdollista, että ohjelmat, jotka hyväksytään tänään, tänä vuonna ja jotkut ensi vuoden alussa, niin kaikki varat, jotka on sidottu, niin kaikki varat voitaisiin myös sitten käyttää. Ja haluan jälleen korostaa sitä, että olemme oppineet todella tärkeitä asioita maksukriisistä ja siitä, kun ajatellaan sitä, miten voimme paremmin hallinnoida suhdetta maksusitoumusten ja sitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen välillä budjetissamme pitää muistaa, että enää emme elä runsauden aikoja, yltäkylläisyyden aikoja. Meidän pitää oppia elämään tiukemmalla budjetilla ja osa tätä oppimista liittyy myös kuluttamisen, varojen käyttämisen laatuun, eikä kysellä vain varojen käyttämisestä. Sitten toiseksi puhuisin yksinkertaistamista. Kuulin aivan selvästi teiltä, jotka sanoivat, että meillä täytyy olla yksinkertaisempia sääntöjä niin, että ohjelmia voidaan täytäntöönpanna ja voidaan vähentää virheiden tasoa. Todellakin on tästä enemmän kuin samaa mieltä, mutta komissiolle tämä on siis erittäin tärkeä prioriteettikysymys. Me vetoamme myös parlamenttiin, että se tekisi työtä yhdessä meidän kanssamme, eikä e- enää lisäisi uusia kontrollisääntöjä jos ne eivät välttämättä ole tarpeen, eivätkä tuo huomattavaa lisäarvoa juurikaan, mutta myös jäsenvaltiot joskus pitää, tekevät vieläkin tehokkaampia, äh, ankarampia sääntöjä, lisäävät omia sääntöjä ja silloin tämä kaikki vielä vaikeutuu. Meidän pitää kaikkien toimia systemaattisesti ja pyrkiä toteuttamaan tätä ajatusmallia. Sitten kolmanneksi vastine rahalle. Pitääkö tällaista tukea? Täällä jotkut sanovat, että palautetaan vain nämä määrärahat jäsenvaltioihin. Ja minä haluaisin puhua tosiasioiden kieltä. Kun ajatellaan kohesiovaroja, sen tarkoituksena on hyödyttää maita, jotka ovat vastaanottavalla puolella, mutta myös koko EUta tämän pitää hyödyttää. Kun analysoidaan kohesiovarojen käyttöä aikaisemmilla kausilla. Tämä analyysi on osoittanut, että tämä on konkreettisesti vaikuttanut kasvulukuihin kohesiomaissa 2,1 prosenttia Latvian kohdalla korkeaa kasvua, Liettuassa 1,8 prosenttia, Puolan kohdalla 1,7 prosenttia. Nämä, tämä tarkoittaa lisätyöpaikkoja, mutta myös lisää ostovoimaa Tämä tulee tavaroihin ja äh, palveluihin myös muissa maissa. Ja vielä yksi tosiasia lisää on on se erittäin mielenkiintoinen raportti Golden Ruusi, jonka, että me olemme keksineet kaikkein tehokkaimman koneiston, joka on mahdollistanut sen, että EU-valtiot voivat nopeuttaa siirtymistään keskitason, keskitulotasolta korkean tulotason maiksi. Tämä on todella vaikuttavaa. Koskaan aikaisemmin näin ei ole tapahtunut. Viimeisen vuosikymmenten aikana noin parikin tusinaa maa on tehnyt tällaisen todella vaikean hyppäyksen korkeampaan tulotasoon. Puolet niistä on EU-jäsen ja puolet maita, jotka ovat löytäneet öljyalueeltaan tai ovat käyttäneet varsin aggressiivisia kilpailumenetelmiä joskus ilman suurempia demokratisia rajoituksia. Joten me kyllä pystymme kasvamaan ilman, että äh, kyseenalaistamme tai vähennämme <clears throat> sosiaalisen osallistumisen määrää tai demokratisaation tasoa. Ehkä ei niin hyvin pärjätä kuin kun haluaisivat, mutta kun ajatellaan ilmastonmuutosta, sekä ei mielellään pidä unohtaa. Sitten vielä lopuksi keskivaiheen tarkastuksesta. Olen kuullut eri puheenvuoroja ja hyviä kommentteja. Me tulemme huolella analysoimaan kaikkea tätä. Heijasteleeko MRK vielä asianmukaisella tavalla eri painopisteitä ja jos tarvetta on, me ehdotamme sopeutuksia ja muutoksia ja jos tietenkin nämä prioriteetit vaativat jos ne vaativat tarkistusta, niin me tulemme tekemään tällaisen muutostarkistusehdotuksen. Ja sitten käytämme täysin uutta joustovälinettä kokonaisliikkumavaraa sitoumusten kohdalla. Tietysti teemme yhteistyötä parlamentin kanssa näin, että Täällä on budjetin puheenjohtaja paikalla ja mm, koko parlamentti, joten me haluamme käyttää mahdollisimman hyvin veronmaksajiemme rahoja niin, että voimme parantaa eh, talouden tilaa ja kansalaisten elämää. Kiitos puhemies. Kiitoksia kovasti varaa puheenjohtaja. Seuraavaksi eh, Tomaalle sanon, että te käytitte jo kaikki puheaikana, mutta jos haluatte vielä pari sanaa lisätä. Niin, kiitoksia puhemies. Ihan nopeasti vain haluan kiittää kollegoita siitä, että olette tukenut minua ja yhteisesittelijääni Olbrichtia. Kiitoksia, että olette tukenut meitä ja huomaatte varmasti komissaarikin, että tämä parlamentti oli, parlamentin enemmistö on myötä Mehän vielä tapaamme huomennakin, mutta haluaisin vielä todeta, että kaikki nämä budjettikysymykset, joista olette puhunut, olivat oikein hyviä uutisia. Ja te puhuitte jo monivuotisesta rahoituskehyksestä, ja kuten tiedetään, se ei ole ainoastaan tekninen, vaan myös poliittinen asia. Madame Thomas. Kiitoksia kovasti. Thomas.